Hyvät ystävät, haluaisin avata työryhmä ykkösen kokouksen, jota siis kutsutaan otsikolla Oikeuksien arvojen Eurooppa, kansalaisoikeuksien tukeminen. Minulla juuri kerrottiin, että esittelijä on matkalla, herra Lopes Akujar, kansalaisoikeuksien oikeusasioiden valiokunnan jäsen Euroopan parlamentissa yhteispuheenjohtajani niin olisi toivottu tervetulleeksi herra Pierre Lökierin, menikö ääntäminen oikein meni täydellisesti solidaarisuuden vallitessa. Johdamme tätä kokousta. Molemmat pidämme lyhyen alustuksen ja esittelemme omat näkemyksemme tästä tämän työryhmän aiheesta. Ja sitten alamme keskustelun. Ja sitten lopuksi esittelemme herra Lopes Aguiar tekee yhteenvedon tästä keskustelusta. Tämä on siis asioiden järjestys, jos näin teille sopii. Herra Lökiä, haluatteko aloittaa? Merci, Sophie. Kiitoksia, Sofie Veld. Tämä työryhmä on minun mielestäni erittäin tärkeä, koska kun puhutaan Euroopasta, puhutaan usein valuutasta, taloudesta, laittaman maahan muuton torjunnasta ja niin edelleen. Sen sijaan arvoista ei puhuta. Minun mielestäni Eurooppa rakentuu arvoille. Ja näin on tapahtunut. Yhteisön säännöstö aki communautaire teknokraattisesti sanottuna merkitsee sitä, että 27 valtiota on sopinut päässyt sovin, sopimukseen yhteisistä arvoista lainsäädäntönsä kautta. Jotta saamme sanamme kansalaisille asti se tosiasia, että meillä on yhteisiä arvoja, meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, meillä on perusoikeuskirja – joka ainakin 24 valtiossa on sitova, ovat seikkoja, jotka kyllä, kyllä ovat tärkeitä kansalaisille. Vapeuden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta täällä työstämme ja siitä kehitetään hyvin myönteisellä tavalla Tukholman ohjelman kautta saamme Eh, Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa lisää valtuuksia tällä alalla ja tässä keskustelussa mielestäni on tärkeää, että me puhumme kansalaisten oikeuksista ja arvoista. Meidän on osattava nostaa keskustelua korkeammalle tasolle, puhua ihmisten sydämiin. On olemassa arvoja ja oikeuksia Euroopassa, sellaisia, joita muilla maan osilla ei ole. Olen usein pitänyt puheita nuorille eurooppalaisille ja sanoin, että Euroopassa on omia arvoja. Esimerkiksi yksi ehdoista, liittymisehdoista EU-jäseneksi liittymiseksi on kuolemantuomion kumoaminen. Kaikki Euroopan unionin valtiot ja ne, jotka haluavat siihen liittyä, ovat päättäneet luopua kuolemantuomiosta. Tämä ei pidä paikkaansa monissa maailman maissa. Ja tällä saralla pyrimme pääsemään eteenpäin. Sofin kanssa tulemme ja jakamaan puheenjohtajuuden tässä kokouksessa ja annan hänelle nyt puheenvuoron takaisin, niin hän voi aloittaa keskustelun johtamisen. Meillä on täällä jo yksi puheenvuoro. Edustaja Kalis Aguilarin jälkeen. Um, okay. Well, thank you very much. For, as to my part of the kick-off. Niin minun osa-arvostuksesta uskon ja toivon, että keskustelun aihetta tarpeeksi tulee olemaan tällä iltapäivällä, koska jos kaikille sopii, tai jos ovat samaa mieltä, niin voisimme mennä vain kotiin. On hyvä, että on keskustelua. No, kun puhutaan arvojen ja oikeuksien Euroopasta, niin siinä on varmasti tarpeeksi keskustelun aihetta. Yritän olla vähän provokatiivinen, että voisin saada keskustelua aikaan. Kuuntelin myös joitakin näitä puheenvuoroja äskeisessä täysistunnossa ja kuulin joidenkin ihmisten sanovan Euroopan ei pitäisi sanoa mitään arvoista ja perusoikeuksista. Se on kansallinen asia. Eurooppa pitäisi pitää pitäytyä teknisissä asioissa, sisämarkkinoissa ja niin edelleen. Olen täysin eri mieltä, koska uskon, että jos Euroopassa on kyse mistään, niin siinä on kyse arvoista. Eurooppa ei luotu sisämarkkinoiksi. Ne olivat vain väline saavuttaa arvojen Eurooppaa. Keskustelu arvoista ei ole koskaan helppoa. Ei ole helppoa myös jäsenvaltioissakaan. Puhutaan sitten asioista, kuten uskonnonvapaus, yksityisyys, yhtäläiset oikeudet, naisten oikeudet, homoseksuaalien oikeudet, sananvapaus, vähemmistöjen oikeudet, kaikki ovat vaikeita ja arkoja asioita ja ne johtavat kiihtyneisiin keskusteluihin, mutta ne keskustelut kansallisella tasolla ovat meidät kuitenkin johtaneet meidät yhteisiin arvoisiin omissa maissamme. Ja jos haluamme tästä siirtyä eteenpäin Euroopan kanssa, niin täytyy siirtyä yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin, koska minulla aina, minä aina tupaan sanomaan yksi, yksinkertaisesti, että noin puolen vuosisadan ajan Eurooppa on diplomaattisten neuvottelujen avulla sitä on rakennettu. Se toimii, kun puhutaan kiintiöstä ja maatalouspolitiikasta, terve rakennerahastoista. Siellä se on helppoa. Siellä voi neuvotella ja kansalliset edustajat voivat tehdä kauppoja ja neuvotella, mutta arvoista ei voi neuvotella, ei voi määrätä kiintiötä maalle, että se voi kiintiön mukaan syrjiä homoseksuaaleja tai rajoittaa lehdistön vapautta, joten arvoissa arvot ovat eri asia, keskustelu on aina helppoa, mutta tähän keskusteluun täytyy ryhtyä, jos haluamme saavuttaa Euroopan, joka puhuu yhdellä äänellä maailman näyttämällä. Jos haluamme yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityisesti meidän alueellamme yhteistyössä sisä- ja poliisiasioissa ei voi, tai oikeusasioissa ei voi olla terroristin torjuntapolitiikkaa ilman, että käsitellään arvoja. Ei voi olla poliisi- ja oikeusasioiden yhteistyötä ilman, että käsitellään arvoja. Hyvin yksinkertainen esimerkki parlamentissa oli keskustelu ja neuvostossa, kun valmisteltiin puitepäätöstä rasismista ja muukalaisvihasta. Ja kaikki olivat samaa mieltä periaatteesta. Kaikki olivat rasismia vastaan. Kun on kyse yleisestä periaatteesta, olemme kaikki samaa mieltä hienoa. Mutta kun puhutaan siitä, miten asiat laitetaan käytäntöön, rasismissa ja muukalaisvihassa keskustelussa yksi asia tuli esille, joka osoittautui hyvin monimutkaiseksi, ja se oli holokaustin kieltäminen, joka on jossakin maissa rikos, mutta joissakin maissa se, että siitä tehdään lainvastaista, olisi taas, sitä ei voitaisi hyväksyä, koska se olisi sananvapauden rajoittamista. Eli arvoista täytyy loppujen lopuksi puhua. Ja nämä ovat hyvin konkreettisia tapauksia myöskin esityslistallamme. Nykyiset jäsenvaltiot, jotka perusoikeuksia rikkovat. Ja sitten jos kuulen ihmisten sanovan, että ei Euroopalla mitään ole arvojen kanssa tekemistä, eikä Euroopalla ole mitään tekemistä perusoikeuksien kanssa, ne ovat kansallinen asia, ei se ole totta. Ensinnäkin perustamissopimuksessa olemme määränneet per, perusarvot ja periaatteet, joihin politiikkamme perustuu artiklassa 6, jotta voitaisiin varmistaa, että siinä ei ollut kyse pelkästään tyhjistä sanoista, niin olemme luoneet myös artiklan 7, joka on tämä la- oikeudellinen väline, jota voidaan käyttää velvoittaaksemme jäsenvaltiot pidättäytymään artiklaan 6, pitämään sitä kiinni, ja jotka niille teistä, jotka ette ole vielä vakuuttaneet, jos sanotte, että perusoikeudet ovat kansallinen asia, niin miksi sitten vaadimme hakijamailta, että ne noudattavat perusoikeuksia? Miksi esimerkiksi vaadimme, että hakijamaat kunnioittavat lehdistönvapautta ja sananvapautta? Ja sitten emme haluaisi pakottaa näitä samoja standardeja olemassa oleville jäsenmaille. Ja minun mielestäni, jos haluamme pitää yllä moraalisen auktoriteettimme maailmassa, niin meidän pitäisi varmistaa se, että kaikki jäsenvaltiot kunnioittavat näitä periaatteita. Toivottavasti ainakin joku on täysin eri mieltä, mutta sitten syntyy keskustelua. Tämä pieni alustukseni, herra esittelijä, että päässyt tänne alkuun, ehdotin, että ensin olisi keskustelu ja sitten te esittelijänä lopussa tekisitte yhteenvedon tästä keskustelusta ja tekisitte siis nämä johtopäätökset. Sopiko näin? Hyvä. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö oli herra Richard Kallisilta. Toivottavasti ää, äänsin sen oikein, missä herra Kallis on. Hyvä rouva puheenjohtaja. Niin, rouva puheenjohtaja. Hyvä toinen puheenjohtaja. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, joten tästä ei polemiikkia synny. Mutta samaan aikaan haluan kertoa, että sukunimeni Kalis on vanha kaupunki Puolassa ja se voi nähdä kartalla. No mutta palatakseni asiaan. Olen samaa mieltä, mutta olen puolasta. Herra Le Kier 24 ma- maasta puhui, jotka perusoikeuskirjan ovat hyväksyneet. Puola on yksi kolmesta, joka ei osit, osaa siitä hyväksynyt. Minä ja ryhmäni SLD-puolessa protestoimme tätä vastaan, mutta kun neuvoteltiin ja allekirjoitettiin Lissabonin sopimus, niin oli vallassa ja nyt, nytkin on vallassa oikeisto. Eri versioina ensin oli tämä laki- ja oikeuspuolue, nyt on sitten tämä kansalaisformipuolue, joka piti nämä varaukset voimassa, joka koskee osaa peruskirjan soveltamista Puolassa. Jos nyt puhumme ihmisoikeuksista, kun ajatellaan tätä perusoikeuskirjaa, niin niitä usein siellä nimitetään perusoikeuksiksi, niin nämä kolme maata, Puola, Tsekin tasavalta ja yhdistynyt kuningaskunta, näiden kolmen maan kansalaiset eivät ole samanarvoisia äh, loppujen ensimmäisen kansalaisten kanssa. Tietysti voidaan keskustella että onko tämä sellainen tilanne, jossa näiden maiden kansalaiset voivat vaatia asioita toisissa, toistiensa valtioiden oikeus, oikeusistuimissa, mutta symbolisesti se, että nämä kolme maata eivät perusoikeuskirja ole hyväksyneet, niin ja kun ajatellaan sitä, mitä Tyrvä puheenjohtaja sanoitte, niin se on oireellista. Ja sen vuoksi, jos me Euroopan unionin täällä rakennamme, kansalaisten unionina, niin kuin tämän päiväisen kokouksen nimikin kertoo, niin täytyy tehdä kaikkemme, jotta kaikki kansalaiset, että heillä olisi siis samanlaiset oikeudet ja vapaudet mukaan luettuna näiden kolmen maan kansalaiset ja minun maani kansalaiset, Puolan kansalaiset. Sen vuoksi, että Euroopan unioni on se alusta, josta, tai toisin sanoen, jossa jäsenvaltioiden kansalaiset, heidän täytyy vaikuttaa yhteisesti hallituksiin, jotta ne täysin noudattaisivat kansalaisten oikeuksia. Puolassa tulee aina sellaisia tilanteita, että valtion elimet ovat vahvempia kuin kansalaisten oikeudet. Erityisesti tämä turvallisuuspalvelu, kun loukataan yksityisyyden suojaa, oli kyse esimerkiksi tällaisten puhelimien kuuntelusta, asia, asianajajien puhelimien kuuntelusta. Tällaista demokraattisessa eurooppalaisessa valtiossa ei pitäisi tapahtua. Eikä sillä ole mitään oikeutusta siinä, että torjutaan terrorismia, että torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta vetoan esittelijän, että nämä kysymykset, joista äsken puhuin, niin tulisi otetuksi mukaan myös tähän mietintöön tai raporttiin. Kiitoksia. Okay, thank you very much for that. And I... Kiitoksia tästä. Henkilökohtaisesti juhlin, kun puola päättää liittyä perusoikeuskirjaan, olen varma, että se niin tekee joku päivä. Kiitoksia. Really sure clock... En ole ihan varma, miten tämä kello toimii. Sillä näyttää olevan ihan oma tahtonsa. Herra Lakie, haluaisitteko kuuluttaa seuraavan puheenvuoron sisään? Edustaja Meme, Memechan, olkaa hyvä. Uh, thank you very much for the opportunity. Kiitos eh, mahdollisuudesta saada puhua tässä työryhmässä. Minä haluaisin viitata monimuotoisuuteen eh, monimuotoisuuspykälään Tukholman ohjelmassa Eurooppa on monimuotoinen äh, unioni sekä unionin tasolla että jäsenvaltioissa. Euroopan pitäisi olla äh, ylpeä tästä monimuotoisuudesta, esimerkiksi luovuuden luojana. Mottona yhtenäisyys ja äh, monimuotoisuus pitäisi olla laajemmin levittynyt. Sitä pitäisi pitää positiivisena konseptina, kun etsitään vastauksia eurooppalaisiin kysymyksiin. Toinen asia, jonka Euroopan neuvoston edustajana haluaisin ottaa vastaan. On, olen erittäin tyytyväinen siitä, että ihmisillä käyttävän kaupan vastainen taistelu on otettu mukaan Tukholman ohjelmaan. Eurooppa, haluaisimme viitata Euroopan neuvoston yleissopimukseen ihmiskauppaa vastaan ja sanoa, että, että äh, me olemme ainoa virallinen elin, joka on perustettu tähän. Äh, toivomme, että äh, Euroopan unioni ei lähtisi tekemään kahden, tavallaan kaksinkertaista työtä, vaan että tämä työ koordinoitaisiin. Ja me toivomme, että lasten suojelu, seksuaalista väärinkäyttöä vastaan ja sitä koskeva yleissopimus ratifioitaisiin kaikissa jäsenvaltioissa. Ja koskapa nyt puhutaan arvoista ja eh, unionin teknisyydestä, eh, olen unionin eh, jäsenehdokasmaan kansalainen, siis Turkista, niin haluaisin sanoa, että eurooppalaiset arvot, kuten ihmisoikeudet, yksilön oikeudet, ja demokratia, ovat niitä asioita, joita vaaditaan unionin jäsenyydelle. Me uskomme, että nämä ovat arvoja, joita tarvitaan, että saadaan aikaan vakautta, turvallisuutta ja vaurautta ja me haluamme, että meidän kansalaisemme voisivat myös hyötyä näistä arvoista ja uskon, että se on hyväksi sekä Euroopan kansalaisille että Turkin kansalaisille. Uh, Hyvin sanottu, kiitoksia paljon. Seuraavana listalla on herra Progetto Italiasta. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin tervehtiä herra Aguilaria. Joitakin päiviä sitten tapasimme hänet senaatissa Roomassa. Ja todella arvostan häntä. Ja hän tuolloin piti mielenkiintoisen puheen, jota me senaattorit kuuntelimme. Jotkin meistä ovat tänään täällä paikalla – Muistelemme tätä hienoa puhetta. Jos tämä työryhmä haluaa käsitellä ihanteita ja arvoja, niin silloin mm, tilanne on aika hankala meille kaikille osallistujille. Kun puhutaan ihanteista ja arvoista, pitäisi pystyä konkretisoimaan nämä käsitteet ja identifioimaan tarkkaan, mitkä nämä ihanteet ja arvot ovat kentällä ja löytämään sitten sellainen synteesi, joka sopisi meille kaikille. Tämä on siis hyvin vaikea tehtävä. Ko- Totta kai sydämen asiat ovat aina tärkeitä, mutta silloin kun äh, logiikka egoismi, yksittäisten puolueiden toivomukset, erilaiset historiat ja uskonnolliset näkemykset, jotka eivät kaikille ole samanlaisia, vaikka kyseessä olisi kristinusko. Silloin kun nämä arvot ovat ensisijaisia, niin silloin tämänkaltainen työryhmä on hyvin hankalassa asemassa. Näistä suurista ja abstrakti, abstrakteista käsitteistä pitäisi palata konkreettisiin käsitteisiin. Puhutaan maahanmuutosta, mutta on tilanteita, jotka muuttuvat hyvin oudoiksi. Esimerkiksi maassani Italiassa meillä on sopimus Libyan kanssa. Laivamme yhdessä libyalaisten laivojen kanssa voivat torjua sellaiset laivat, jotka tulevat Libyasta ja joissa on laittomia maahanmuuttajia. Jos tämä tapahtuu vesiemme ulkopuolella, tämä liittyy palauttamisoikeuteen, joka on kaikille maille annettu. Jos ihminen tulee rajalle, hänet voidaan palauttaa ja näin on aina ollut, mutta nyt meille sanotaan, että jos toimimme tällä tavalla, toisaalta takaamme oman palauttamisoikeutemme, mutta toisaalta estämme sen, että ihminen voisi pyytää turvapaikkaa. Koska laivamme pystyisivät auttamaan näitä ihmisiä ja voivat auttaa heitä ennen kuin he palauttavat heidät kotimaihinsa – mutta heille ei kuitenkaan anneta turvapaikkaoikeutta. Sanotaan, että heidät laitetaan niin, mm, turvapaikkakeskuksiin ja he voivat sitten pyytää turvapaikkaa Libyasta. Näin ehkä voisi tehdä, mutta tietäisimme, että nämä ihmiset eivät sitten kuitenkaan selvittäisi sitä, onko heillä oikeus saada turvapaikka vai ei, vaan he pyrkisivät laittomin keinoin lähtemään laivalla maahamme. Eli näitä kysymyksiä täytyy todella pohtia Euroopan tasolla, koska Italialle sanotaan Euroopasta, että Italia käyttäytyy näissä asioissa huonosti, eli näissä palautuskysymyksissä merillä. Kiitos. Thank you for that, um, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten herra Parkholz Ruotsista. Anteeksi rouva. Kiitos äh, puheenjohtaja. Herra Kaje äh, puhui täällä nuorista ihmisistä ja minusta on hyvin tärkeää, että otamme nimenomaan nuoret kansalaiset esiin, koska heille me kuitenkin jossain vaiheessa tämän yhteiskunnan annamme. Ja olen ollut huomaavinani Ruotsissa, miten ne nuoret eh, toimivat, eivät ehkäpä EUn eteen toimieliminä, vaan sille, minkä, mitä EU edustaa, niitä arvoja. On yksi kysymys, jota meidän täytyy tässä käsitellä vielä kuitenkin, on se kysymys siitä, kuinka paljon eh, me annamme vapauksia eh, internetille samanaikaisesti, kun me kuitenkin suojelemme yksityisyyttä joten henkilötietojen ja yksityisyyden suojelu ja vastakohtana sitten taas se avoimuus, jota me haluamme. Me haluamme, että EUkin on mahdollisimman avoin ja seurattava. Ja Inet Felt halusi, että täällä otetaan esiin tällaisia ristiriitaisiakin kysymyksiä ja sellaisen haluaisin esittää. Kysymys on ihmiskaupasta. Ja edellytyksestä ihmiskaupalle, sehän on nimenomaan se, että voi ostaa seksiä, eli prostituutio. Lokakuussa meillä oli hyvin jännittävä ja mielenkiintoinen konferenssi Tukholmassa liittyen ihmiskauppaan ja prostituutioon ja saimme muutamia todella tiukkojakin äh, puheenvuoroja, jossa vaadittiin, että näiden kahden ilmiön yhteys on näytettävä. Ei kysyntää, äh, ei ihmiskauppaa seksikauppaan. Ja Tämä on hyvin inhimillinen kysymys. No Ruotsissa me olemme puhuneet tästä paljon, mutta minusta tämä on asia, joka pitäisi ottaa esiin myös EUn tasolla niin, että saisimme aikaan tästä keskustelua. Toinen tärkeä kysymys on lasten tilanne. Se otetaan esiin myös Tukholman ohjelmassa – EUlla on strategia, jossa on kysymys nimenomaan lasten elinehdoista ja lapsiin kohdistuva väkivalta on hyvin ajankohtainen kysymys. Minä olen aikaisemmin ollut Euroopan neuvoston jäsen ja silloin me halusimme, että saataisiin aikaan lasten kurittamiskielto, että ei saisi kurittaa lapsia käytöstapojen ja opetus, op, niin tällaisen yhteydessä. Olen hyvin iloinen, kun voin todeta, että minä sain paljon tukea tälle minun taistelulleni äh, lasten kurittamista vastaan. Ja monissa maissa työskennellään nyt sen eteen. Yhä useammat maat ovat ottaneet käyttöön tämän lasten kurittamiskiellon. Tämä on myös tällainen ristiriitainen kysymys ja haluaisin, että me uskaltaisimme puhua tällaisista asioista. Kiitokset eh, puheenjohtajille. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä ruotsalainen kollegani täällä otti esiin liittyen esimerkiksi ihmiskauppaan, prostituutioon ja niin edelleen. Meillä Ruotsissahan on seksin äh, ostokieltolaki, joka on hyvin ennaltaehkäisevä ja toivoisin, että useammilla EUn mailla olisi vastaavaa lainsäädäntöä, koska tällä on ennaltaehkäisevä vaikutus. Ja kun katsotaan Tukholman ohjelmaa, niin en ole kovinkaan positiivinen sen suhteen sen vuoksi, että näitä asioita ei tässä ennalta ehkäistä, vaan tässä tulee vain tällaisia rankaisevia toimenpiteitä, mutta ei sitä, millä tavalla me ennaltaehkäisisimme tätä rikollisuutta. Siihen ei mielestäni ole mitään hyvää reseptiä. Mitä tulee sitten kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja yhteistyöhön kansallisten rajojen ylitse, niin sehän on asia, jota tässä on priorisoitu ja niin mekin vasemmistopuolueessa olemme sitä mieltä. Ja on erityisen tärkeää, että ne välineet, joita tässä työssä käytetään, ovat tehokkaita ja toimivia. Sen vuoksi on mielestäni aika merkillistä, että Tukholman ohjelmassa ei ole minkäännäköistä keskustelua, arviointia siitä, eh, miten tähän mennessä tehdyt päätökset ovat vaikuttaneet, vaan tässä vain mennään eteenpäin. Ja sanoinkin jo tuossa täysistunnon aikana, että tässä vain jatketaan ehdotusten tekemistä toimenpiteiksi, joita on jo kritisoitu ja jotka eivät ole mitenkään uusia laadultaan. Ihmisen henkilökohtaisen integriteetin suojelu ja henkilötietojen suojelu, ne ovat asioita, jotka on taattava riippumatta rajoista. Ja äh, tässä mainitaan äh, esimerkiksi ehdotuksia siitä, miten kansalliset viranomaiset ja EUn toimielimet voivat luovuttaa henkilötietoja, joka minun mielestäni on askel kohti valvontayhteiskuntaa. Ja tässä meidän täytyy varoa henkilökohtainen integriteetti ja henkilötietojen suojelu. Sitä tässä nyt nakerretaan. Ja minun mielestäni tämä on todella tärkeä kysymys. Haluaisin myös mainita, mitä tulee ihmisoikeuksiin, että kun laaditaan lainsäädäntöä, kuten aikaisemminkin olen sanonut, niin meillä pitäisi olla toimenpiteitä, joilla voidaan estää ihmisoikeuksien rikkomuksia. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä äh, liittyy äh, homoseksuaaleihin, joita äh, syrjitään sen vuoksi tai etnisten, etnisin perustein, taikka sitten esimerkiksi naisten oikeus omaan kehoon Yes, thank you very much. I, I, I think... Kiitoksia paljon. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, palaan tähän kysymykseen, jonka otin esille alustuksessa. Niin On mielenkiintoista katsoa näitä kaikkia asioita, jotka on otettu esille puhujien taholta tähän asti ja kysyä itseltämme, että miten näitä käsiteltäisiin Euroopan tasolla sen perusteella, että mitä arvoja on kyseessä koska on ihan helppo olla samaa mieltä asioiden kanssa, joilla tekemistä meidän kanssamme, mutta jos täytyy sopia tässä salissa näistä asioista, jotka olette ottaneet esille, ne ovat hyvin kiistanalaisia, on hyvin mielenkiintoista yrittää saada aikaan yhteistä politiikkaa ja yhteisiä kantoja. Tulee varma EU on päästy pitkälle ja olen varma, että nämä ongelmat voidaan ratkaista, mutta hyvin mielenkiintoista tämä on. Sitten Johannes Hübner eh, Itävallan kansallisneuvostosta. Kiitos. Haluaisin jatkaa siitä, mitä juuri sanoit, Rova Infeld, eli arvokeskustelusta. Kaipaan tässä yhtä asiaa, eli sitä, että arvot er-, erotetaan tavallaan vapauden arvoista ja rajoittavista arvoista. Täällä on puhuttu nyt vapauden arvoista ja sellaisista arvoista, jotka suojelevat kansalaista ja takavat hänelle vapauden. Ja Ruotsin puhuja puhui taas muusta. Tässä on kyse rajoittavista arvoista. vapauden arvot ei sinänsä, eivät sinänsä ole arvoja, vaan voidaan sanoa, että ne pysyvät neutraaleina – jos siirrymme rajoittamaan arvoja, niin silloin ne saavat tavallaan uuden arvostuksen ja maailman näkemyksen. Se, mitä täällä olemme kuulleet, eli se, että rajoitetaan vapauksia, puututaan äh, ja kriminalisoidaan homoseksuaalisuuteen syrjimistä tai seksuaalipalvelun kriminalisoimista. Kaikki tämä rajoittaa ihmisten oikeuksia ja muuttaa tähän asti tuntemiamme vapauksia. Meidän täytyisi muistaa tämä, koska nyt olemme tässä tavallaan sen rajamailla, että haluamme säilyttää vapauksia tai laajentaa niitä eteenpäin. Ja Tukholman ohjelmassa puhutaan ihmisoikeuksista yleisesti. Ja jos toimimme väärin, niin menetämme uskottavuutta. Ja uskon, että arvokeskustelu ja EU, niiden täytyy vetää rajaa. Sanotaan, että tietyille yhteisöille, eli kansoille ja valtioille on jätetty oikeus päättää siitä, mitä he kriminalisoivat ja mitä ne taas äh, sallivat. Täällä parlamenttien kautta ja neuvostojen ja muiden kautta. Tässä kuitenkin nyt sanotaan ihmiset, mitä ihmiset voivat ajatella tai sanoa. Totta kai me voimme lähteä tämän kautta, mutta meidän täytyy olla rehellisiä. Emme sano, sano, että tällä tavoin haluamme laajentaa ihmisoikeuksia, vaan tässä niitä rajoitetaan. Itse en puolla mitään rajoituksia, vaan mielestäni EU:ssa ja kansallisissakin jäsenvaltioissa näihin asioihin voidaan puuttua, mutta tämä täytyisi pitää mielessä. Seuraavaksi Helen Flotre Euroopan parlamentista. Kiitoksia siitä, mitä edeltävä puhuja sanoi koskien oikeuksien ja vapauksien harjoittamista. Mehän puhumme nyt oikeuksista ja arvoista. Onpa aika hauskaa, kuinka te kaikki helpommin puhuitte arvoista kuin oikeuksista. Oikeudethan ovat kiusallisia, koska niihin liittyy situvat velvoitteet. yleisösopimukset velvoittavat meitä, ne olemme ne ratifioimit ja se, on niin, se onkin niin ärsyttävää. Mutta mikään perusoikeus ei ole kuitenkaan absoluuttinen ilmaisunvapaus tai uskonnon vapaus, oman tunnon vapaus, ajatuksen vapaus ovat sellaisia vapauksia, jotka eivät ole absoluuttisia niistä on, niistä on toki ihmisoikeustuomioistuimen mennyt päätöksiä tarvitaan täytäntöpano vallasta riippumaton taho ratkaisemaan nämä kysymykset. Se on keskeistä Euroopan unionille. Ja kun ajatellaan Euroopan unionin sitoumuksia, yleissopimuksia ja perusoikeussopimuksen sitovaksi tulemisen jälkeen ensimmäinen joulukuuta alkaen oikeuksista vielä. Se, mitä meidän on yhdessä rakennettava, mielestäni koskee mekanismeja, joiden avulla voimme riippumattomalla ja objektiivisella tavalla arvioida puutteitamme sitoumuksen noudattamisessa ja sitä, kuinka voimme tilanteen korjata tavoitteet eivät ole kovin monimutkaisia. Uskon, että mm, perusoikeusvirasto tekee hyvää työtä ja sitä on rohkaistavaa tällä kaudella. Sille on annettava vielä laajempi toimintakenttä edelleen perusoikeusviraston päätökset olisi automaattisesti otettava huomioon, niin sitä olisi keskusteltava neuvostossa ja komissiossa ja Euroopan parlamentissa. Uskon, että tämä olisi todellinen ylistysaskel mekanismeissamme, Euroopan tason mekanismeissa, koskien sitoumuksiemme täytäntöönpanoa ihmisoikeusalalla. Viimeinen asia, jonka halusin tässä ottaa esille, Tukholman ohjelmassa turvapaikka- ja maahanmuuttolähestymistapa ei ole hyvä. Se on aika, on aika läpinäkyvää, että Eh, että etukäteen jo siltä on vähän vedetty mattoa alta pois. Euroopan unionissa meidän olisi kehiteltävä tätä politiikkaa siihen suuntaan kuin nyt YK-virastoissa on tehty niin, että vedotaan liikkumisen oikeuteen. Se on kaikkein tehokkain väline ehkäistä köyhyyttä maailmassa ja torjua niitä noidankehiä, jotka monissa maissa johtavat huonoon kehitykseen. Me tiedämme kyllä, kuinka tämä moottori toimii. Kööpenhaminaan on kolme viikkoa ilmaston muutos jo nyt uhka kolmea miljoonaa henkilöä YK puhuu liikkuvuuden puolesta. Euroopassa olevat siirtolaiset ovat eh, omien maidensa parhaita kehittäjiä, paljon parempia kuin meidän kehitysapupolitiikkamme, joka vuosi sieltä tulee jotakin muruja vain. Liikkuvuuden kautta voidaan antaa vastaus köyhyyteen meidän ei olisi syrjittävä eikä asetettava esteitä, vaan meidän olisi edistettävä maahanmuuttoa. Ja se ei ole ollenkaan äh, Tukholman ohjelman tavoitteissa. Me olemme aivan väärällä tiellä matkalla maahanmuuton kriminalisointia kohti. Niin, kello näyttää elämän, ovaa elämäänsä, mutta pyytäisin todellakin pitämään kiinni kolmen minuutin puheajasta. Olisitte sitten solidaarisia kollegoita kohtaan. Seuraava listalla on Rova Kukuma Kyprokselta. Kiitos. Aluksi haluaisin ilmaista tyytyväisyyteen siinä, että myös Turkki näkee nyt, että ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa. Ja toivottavasti tämä tulee näkymään myös Kyproksella. Ja haluaisin myös korostaa, että Lissabonin sopimuksessa oikeus- ja sisäasioissa valiokunnat saavat toimivaltuuden koordinoida tähän liittyvää politiikkaa ilman parlamentaarista valvontaa. ihmisoikeudet ja kansalaisvapauksien laajentaminen, niiden täytyy olla yhteinen nimittäjä kaikille kansalliselle tai ylikansalliselle politiikalle. Sitten maahanmuutto. Emme voi tässä lähteä ainoastaan yritysten tarpeista. Emme saa mitään linnoi, linnaketta rakentaa Euroopasta, vaan meidän täytyy muistaa, että näiden ihmisten, siis maahanmuuttajien oikeuksia loukataan jatkuvasti. Meidän täytyy puuttua ongelmien juuriin, torjua köyhyyttä ja puuttua näihin asioihin niin, että kaikki voivat saada oikeutensa toteutumaan. Henkilökohtaiset oikeudet ovat asia, joka on saavutettu vuosien tai, taisteluiden jälkeen ja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustavan, alueen täytyy ottaa huomioon myös se, että kehitys on erilaista eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Eikä ihmisten toiveita aina kunnioiteta tarpeeksi. Ja toivottavasti tulevissa toimissa otetaan huomioon myös se, että ihmiset otetaan kaikkien toimien keskiöön. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Teillä on oikeus puhua, mutta teillä on velvollisuus päättää puheenne kolmen minuutin päästä. Nyt annan puheenvuoron eh, Rova Djölle Belgiasta. Euh, Hyvät kollegat, haluaisin puhua ainakin kolmesta periaatteesta. Haluaisin, että Euroopan unioni tukeutuisi niihin. Ne ovat vapauden, tasa-arvon ja veljeyden periaatteet. Ilmaisun vapaudessa ei ole mitään mieltä, jos sitä ei jos ei sovelleta muita vapauksia, että vapaus työ, tai oikeuksia, oikeus työhön, oikeus kunnalliseen asumukseen, oikeus terveyteen, oikeus kulttuuriin, oikeus ihmisarvoisen elämään, ammatti ja henkilökohtaisesta elämässä. Ja tähän liittyy yhdenvertaisuusongelmia. On kunnioitettava kaikkien työtä. Tämä ei pidä paikkaansa tänä päivänä Euroopan unionissakaan. Minun mielestäni tähän liittyy yritysten vastuu, yksityisyritysten vastuu Belgiassa olemme nähneet tuotannon siirtämistä muihin Euroopan maihin, joissa sosiaalisuoja on paljon heikompi kuin Belgiassa. Siksi olen ryhmäni nimissä eh, jättänyt aloitteen Belgian kautta varten 2010 ehdotuksen, jonka kautta voitaisiin Euroopan tasolle ottaa käyttöön vähimmäispalkka se on aika monimutkainen asia. En anna teknisiä yksityiskohtia siitä, mutta uskon, että on mahdollisuuksia päästä tähän. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että, että on kunnioitettavaa työntekijöiden oikeuksia, mutta myös maahan muuttajatyöntekijöiden oikeuksia. Minun mielestäni perusoikeuksien suoja ratkaisisi useita ongelmia keskuudessamme ja useita rikollisuuteen ja järjestäytyneen rikollisuuteen liittyviä ongelmia myöskin. Uskon syvään, että kansalaiset tulevat uskomaan Eurooppaan vasta sitten, kun EU ottaa konkreettisia, tekee konkreettisia päätöksiä, eh, jotka heitä auttavat ja sitten sen tyyppiset direktiivit kuin Bolkestainin palveludirektiivi tai eh, postimarkkinoiden täydellinen vapautus eh, direktiivin. Ne ovat asioita, joita haluaisin pohtia ja jotka tulisivat Euroopalle tärkeiksi. Kiitoksia myös lyhyestä puheenvuorosta. Sitten Lodi McLennan seuraavana. Madam Chairman. Rouva puheenjohtaja, ajat, joita elämme, kun rohkaisemme hallituksia löytämään, etsimään rajat ylittävää yhteistyötä, helpottamaan, nopeuttamaan ja varmistamaan, että rikoksia voidaan tehokkaasti torjua. Siitä olemme kuulleet enemmän terrorismin ja huumeiden yhteydessä. Paljon vähemmän kuullaan tarpeesta suojella kansalaisten oikeuksia. niin erityisesti kun otetaan huomioon tämä tietojen vaihto, jota tietysti luonnollisestikin rohkaistaan niiden taholla, jotka ovat huolissaan lain täytäntöönpanosta ja järjestyksestä. Minuun on tehnyt vaikutuksen tämä raportti, jota käsittelemme tässä kokouksessa, joka on Euroopan tietosuojavaltuutetulta – Yhteydessä hänen kesä, kesän raportistaan heinäkuussa hän kommentoi komission tiedonantoa suojelusta ja tietosuojasta. Mielestäni on tärkeää, että nyt kun Tukholmaa käsitellään ja kun neuvoston kokous on tulossa, että painotamme sitä merkitystä, joka on sillä, että painotetaan tietosuojaperiaatteita, jotka nimenomaisesti täytyy ottaa mukaan mihin tahansa lainsäädäntöön, jolla, jota pidetään tärkeänä rikosten torjunnassa. kesällä kesäkuussa neuvosto päätti, vaatii rajat ylittävästä yhteistyöstä aika rajoittuneella päätöksellä, mutta vähemmän on tehty informaatiomallin kehittämisessä. Ja on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa se kritiikki, joka tietosuojavaltuutetulta tulee komission tiedonantoa vastaan, jossa mainitaan tulevaisuuden tarpeiden yksilöinti osana tätä informaatiomallia. Komission jäsen painottaa, että myöskin tulevaisuudessa rajoittamisperiaate pitäisi olla ohjaavana, kun tietojärjestelmiä rakennetaan. Minä todellakin toivon, että nämä periaatteet ovat jotain sellaista, jota Euroopan parlamentti itse ottaa omakseen ja erityisesti Lissabonin sopimuksen jälkeen niitä tukee kovasti, kun sitä aletaan toimeenpanna joulukuun alun jälkeen. Sitten Zbigniew Chichon puolesta. Puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että sain mahdollisuuden puheenvuoron. Haluaisin keskittyä yhteen asiaan minua Iloitsen kovasti siitä, että asiasta käsitellään. Mutta viime vaiheessa pettymyksekseni oli kyse sitten Euroopan perustuslain laatimisesta tai Lissabonin sopimuksesta, niin arvoista on puhuttu aika vähän ja täytyy muistaa, että mikä on suhde arvojen ja oikeuksien välillä. Arvot ovat perustana oikeuksille – ja oikeudet ovat sitä varten, jotta tiettyjä arvoja puolustettaisiin. Sen vuoksi on harmi, että näissä kahdessa asiakirjassa, jotka mainitsin, ei ollut viittausta Jumalaan lähteenä yhteisille arvoille, eikä myöskään kristillisiin arvoihin. Ja haluaisin muistuttaa, että ne ovat perustana myöskin yhteisen Euroopan perustajaisille, Adenauer, Kasperille ja Schumannille siis. Tällä hetkellä on suuri ongelma se, että mikä sitten on perustana näille ihmisoikeuksille, joista meidän pitäisi puolustaa. No koska jos perustana ei ole joku korkeampi arvo, niin mitä sitten? Vainko äänestystulos? Haluaisin muistuttaa, että äänestystulokset ovat historiassa johtaneet myös julmiin asioihin kuten maailma, Eurooppa, ja niitä on joutunut häpeämään, joten siinä mielessä olemme todistajina tällaisessa prosessissa, että myös kansainväliset oikeusistuimet pyrkivät sellaisiin ratkaisuihin, eikä ne ratkaisut ole aina kovin on, onnistuneita, joten tässä mielessä nämä varaumat Puolan puolelta tähän perusoikeuskirjaan, joka on hieno asiakirja sinänsä, joka luo perustaa eurooppalaisille perusoikeus- ja ihmisoikeuksille. Ja tietysti on iloittava tästä, mutta mutta esimerkiksi ilmaoikeustuomioistuimen Strasbourgista tulemista tuomioista näkee joskus, että sieltä tulee tällainen neljäs sukupolvi ihmisoikeuksista ja nimitän näitä pseudoihmisoikeuksiksi ja tätä puolella pelkää, että voidaan oikeuttaa tai lainmukaisiksi tehdä homoseksuaaliset avioliitot ja heidän adoptoimansa lapset ja näistä syistä, että ei tällaisia perusihmisoikeuksia puuttuu näistä, niin siinä on se suuri vaara että sille, että mihin suuntaan Eurooppa menee ihmisoikeuksissa. No, enempää en nyt halua puhua, mutta haluan vain muistuttaa sitä, että joskus täytyy palata juurille näissä ihmisoikeusasioissa, että voidaan saada oikeat ratkaisut löydettyä. Next... Ennen kuin annan seuraavalle puheenvuoron, niin haluaisin painottaa, että yksi ydinarvoista Euroopassa – on oman tunnon vapaus. Tästä oli kyse, kun Euroopan integraatio laitettiin alulle. Uskonnonvapaus ja omantunnon vapaus on yksi perusarvosta, jota minä liberaalina ja ateistina puolustan mutta minkä kanssa olen täysin eri mieltä, hyvä herra, on se, että uskonnolla olisi monopoli moraaliin. On ihmisiä, jotka eivät ole uskonnollisia, ja jotka, joilla silti on oma moraalinsa. Ja toivon, että sen voitte hyväksyä ja sitä kunnioittaa eh, monimuotoisuuden unionissa, kuten teidän uskontoanne, kunnioiten ja omaa tuntoanne. Toivottavasti voitte kunnioittaa toisten. Joten henkilökohtaisesti minua ilahduttaa se, ettei Jumala Jumalaan ole perutuslaissa tai Lissabonin sopimuksessa, koska se sulkisi ulkopuolelle monia ihmisiä Euroopan unionissa. Ja nyt herra Senach Itävallista, olkaa hyvä arvoisa eh, puhemies kiitokset näistä viimeisistä sanoista. Ne olivat aivan oikeat sanat oikeaan aikaan. Niin, onhan tämä jännittävää nyt, eh, eh, miten kauan on puhuttu ihmisoikeuksista, miten tämä kaikki on kehittynyt Amerikan sisällissodasta ja Pariisista ja joka täältä. Ja mukaan on tullut äh, muita oikeuksia, on tullut työntekijöiden oikeuksia, naisten oikeuksia ynnä muuta. Ja vaarana tänä päivänä on se, että me sanomme, että kansalaisten suojelu orvelilaisesti oikeastaan alkaakin siinä, että lähdetään rajoittamaan perusoikeuksia. Jos me sanomme, että me haluamme taistella terrorismia vastaan, silloinhan meidän tulisi kohdistaa tämä niihin, eh, jotka eh, tätä harjoittavat, eikä antaa heidän terroristien voittaa sillä tavalla, että meidän liberaalin yhteiskunnamme eh, peruskivet rajoittuvat ja rauoittuvat. Ja silloin nimenomaan ne, joita vastaan me olemme taistelleet, voittavat. Ja sen vuoksi tämä onkin todella mielenkiintoista. Ja sen vuoksi minä taistelin Lissabonin sopimusta puolesta. Koska tässähän on kysymys näistä vapauksista ja oikeuksista, kun me sanomme esimerkiksi homofobia, että sitä ei, sitä ei hyväksytä. Ihmisoikeus on lakkautettu. Nämä ovat tällaisia laadullisia äh, suuria askeria, joita me olemme eteenpäin ottaneet. Ja äh, sen vuoksi meidän pitää tässä Tukholman ohjelmassa olla myös äh, varovaisia. Varovaisia myös silloin, kun me sanomme, että me haluamme perusoikeuksia EUn kansalaisille, mutta että teemme eron niiden kansalaisten välillä, jotka sen saavat ja ne, jotka eivät saa, vaikka täällä työskentelevät ja asuvat. Joten tämä on aika herkkä asia ja siinä meidän täytyy olla varovaisia. Ja tätä meidän täytyy, tässä meidän täytyy toimia uudella tavalla ja ihan kansantaloudellistikaan pohjalta en ymmärrä. Että täällä on ihmisiä, jotka elävät jotka me olemme tänne kutsuneet, jotka täällä ovat ja työskentelevät ja, ja me olemme investoineet heidän rahaa ja nyt me olemme lähettämässä heitä takaisin. Sehän on eh, tragedia inhimillisesti, mutta myös kansantaloudellisesti. Eikä tässä ole kysymys siitä, että eh, ihmisoikeudet päättyvät EU-rajoihin. Me tarvitsemme hyvin pitkälle menevää edistyksellistä naapuripolitiikkaa, jossa voimme huolehtia myös Schengenin rajojen ulkopuolelle tästä. Vain sillä tavalla me voimme välttää tällaista sosiaalista eriarvoisuutta ja liiallista siirtolaisuutta. Seuraavaksi Rova Wertman. Kiitos monilta osin. Haluaisin jatkaa siitä, mitä edeltävät puhujat sanoivat. Hyvin tärkeitä ovat lasten oikeudet. Ja omassa maassani vasta 20 vuotta sitten lasten oikeudet otettiin perustuslakiin. Ja toivon, että kaikissa EUn jäsenvaltioissa perusoikeuskirja hyväksytään ja sitä toteutetaan, mutta myös että kaikkein heikoimpien eli lasten oikeudet toteutetaan. Yksi asia, jonka haluaisin ottaa esiin omasta maastani ja naisiin, naisten tasa-arvosta. En ole mikään feministi, mutta jos naiset saavat samasta työstä jopa 28 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet, niin silloin todella pohdin, missä maailmassa elämme puhumme ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista, perusoikeuskirjasta, mutta tärkeää on se, että todella täytäntöönpanemme näitä asioita tällä vaalikaudella. Kiitos. Okay, thank you very much. I... Kiitoksia paljon. Hyvin paljonkin yhdyn sanoihinne. Ja haluaisin myös lisätä, mutta ennen kuin annan puheenvuoron, niin hetkinen. Haluaisin ottaa esille yhden asian teidän kaikkien kanssa, koska hallituksemme, teidän hallituksenne myös, nyt valmistelevat nimityksiä ehdokkaiksi kaikkiin huippuvirkoihin EU-ssa. 27 komission jäsentä pitäisi nimittää. Sitten on neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja on jo nimitetty, parlamentin puhemies on valittu ja sitten on ulkoasioiden saari, jos näin voi sanoa. Kaikissa näissä asemissa on kolme naisehdokasta tähän mennessä, 10 prosenttia siis. Mielestäni tämä on ihan surkeaa ja voimme tehdä paljon paremmin tässä. Jos Euroopan parlamentti, siis tai kun se komission jäsenet pääsee äänestämään, niin minä henkilökohtaisesti en äänestä sellaisen komission jäsenten kollegioiden puolesta, jossa olisi vain kolme komission jäsentä naisia. Ja toivon, että painostatte kansallien hallituksia, jotta he, ne esittäisivät naisehdokkaita. Ja sitten ymmärrän, että herra Olsson haluaa toisen puheenvuoron. Toista kertaa. Niin, haluaisin kysyä, eikö ole sallittua, että haluaa vielä toisen puheenvuoron? Niin olen puhunut jo kerran. Voinko kuitenkin vielä puhua toisen kerran? Toki voi, mutta on muita puheenvuoron pyytäjiä, joten ehkä voitte, kun se on tämä toinen puheenvuoro, niin jos kovin kovin lyhyesti sopisi. Okei. Okay. Men eh, då, då stryker jag mig. Antaa sitten olla. No, no, you, you can speak just, just... Voitte hyvin puhua, mutta muistakaa sitten muutkin haluavat. lovar ordförande att... Lupaan, että en sitten enää pyydä kolmatta puheenvuoroa. Kun me puhuimme ihmisoikeuksista, niin Okuma Kyprokselta, kuulin häntä, kuulin äh, Diuta Belgiasta, joka puhui erittäin hienosti työntekijöiden oikeuksista, täällä puhuttiin lasten oikeuksista, mutta haluaisin palata tähän, mikä liittyy turvapaikkakysymyksiin. Minun parlamenttini eh, ja minun eh, puolueeni on tätä kritisoinut. Ja täällä oli tämä yksi naisihminen, joka, jolla oli erittäin hyviä mielipiteitä tästä aiheesta. Nykyisin monet ihmiset eh, pakenevat sotaa, köyhyyttä, ilmastonmuutosta ja niin edelleen. Ja sen vuoksi meistä tämä politiikka ei oikein ole yhteensopivaa tämän kanssa. ja äh, on tullut äh, me, meillä on erittäin tiukkoja äh, viisumisääntöjä, Dublinin määräykset, joilla ylläpidetään näitä esteitä Euroopan ulkopuoliselle siirtolaisuudelle. Me olemme saaneet myös tietää, että Frontex Frontexin tavallaan toimet ovat johtaneet siihen, että ihmiset ottavat yhä suurempia riskejä päästäkseen hakemaan turvapaikkaa Euroopasta ja se on mielestäni ikävää. Merci. Madame Kiitoksia sitten edustaja Schellmühlbacher. Hyvät naiset ja herrat, minäkin pidän hyvänä aloitetta siitä, että Eurooppa olisi turvallisuuden ja ihmisoikeuksien alue, mutta ennen kaikkea meidän pitää asettaa kansalaisten oikeudet kaiken keskiöön. Olen tällä hetkellä Itävallan parlamentin nuorin jäsen ja minusta on hyvä, että tässä keskustelussa käsittelemme myös nuorten ja lasten oikeuksia. Itävallassa, kuten täällä sanottiin, kesti aivan liian kauan, että lasten oikeudet saatiin perustuslakiin, mutta nyt ne ovat siellä. Ja EU-sakin näitä asioita täytyy ajatella, koska kun sanotaan, että lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme, se ei saa jäädä pelkäksi sanahelinäksi, vaan se täytyy käytännössä toteuttaa. Sitten Tukholman ohjelmasta ero siinä, että kansalaisille annetaan tietty turva ilman, että heidän vapauksien rajoitetaan, on hyvin pieni. Ja mitä tulee tietosuojakysymykseen, täytyy ottaa huomioon uudet teknologiat. Minusta on kyllä hyvä että jäsenvaltiot vaihtavat tietoa turvallisuuden parantamiseksi, mutta tarvitaan myös toisaalta tiettyä valvontaa, jotta kansalaisille voidaan antaa tietty turvallisuus siinä, kun ne, he toteuttavat oikeuksia niin, että mitään väärinkäyttöä ei synny. Kiitos. Mr. or Mr. Niin, herra. Ei ole papereita enää tässä. No, olkaa hyvä, puheenvuoro kuitenkin. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo a dovolte jenom, abych učinil několik poznámek. Kiitoksia puheenvuorosta ja haluaisin sanoa muutaman huomion koskien tätä keskustelua. Näyttää olevan tendenssi siihen, että että otetaan mukaan sellaista, joka kolman ohjelmassa ei ole. Kaikkien oikeuksien kova vahvistaminen. Kuulin jopa oikeuden työhön täällä ja rehellisesti sanottuna olen työvelvollisuuden puitteissa työskennellyt suuren osan iästäni. Ja nyt kun puhutaan arvoista, niin mihin ollaan päästy kilpailukyvymme osalta silloin, kun oli sosiaalisimaissamme. maissamme täytyy varoittaa minua, minun teitä tästä. Meillä on vapaa kilpailu, syrjimättömyys, vapaita valintoja, jotta voimme vapaasti va- hakea mitä tahansa työpaikkaa ja sitten olla tarpeeksi kilpailukykyisiä saadakseen sen työpaikan. Suurin arvo, kun puhutaan arvoista, niin suurin arvo minulla on vapaus. Sehän on loppujen lopuksi entinen Euroopankin lain kolmas pilari, erityisesti valinnanvapaus, koska se on ainoa tapa, jolla voidaan olla oikeasti kilpailukykyisiä ja varmistaa kansantalouksiemme vakaus, kun on sellainen jär, tai että olisi sellainen järjestelmä, joka on humaani niitä kohtaan, jotka haluavat tehdä työtä, ei niitä kohtaan, jotka ovat laiskoja, vaan niitä kohtaan, jotka ovat tarpeessa, jotka tarvitsevat apua. Tämä on solidaarisuutta, se ei ole mitään yhteiskunnallista insinööritiedettä. Kiitoksia sitten herra vai rouva Levras. Herra. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin eh, aloittaa sanomalla, että keskustelu arvoista on aina hyvä asia, mutta me tarvitsemme enemmän, me tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä. Meidän pitäisi puhua konkreettisista toimenpiteistä, joilla voimme suojella henkilöitä, jotka elävät meidän järjestelmiemme harmailla alueilla. Se, mikä minun mielestäni tällä hetkellä on ratkaisevan tärkeää, on se, että voimme todeta, että Euroopan kansalaisten joukossa on ryhmiä, jotka ponnistelevat todellisten ongelmien kanssa. Niillä ei ole mahdollisuutta meidän järjestelmiin, meidän esimerkiksi oikeusjärjestelmäämme, vaikka esimerkiksi minun kotimaassani. Siellä oikeus järjestelmä, oikeudenkäynti alkaa nyt lasten väärinkäytöstä ja tämä on sellainen menettely, jossa syytetään vanhempia ja niitä, jotka ovat syyllisiä näihin tosiasioihin tapahtumiin. Ja kuitenkin jotkut henkilöt eivät saa mahdollisuutta äh, oikeudenkäyntiin. Meillä on joukossamme henkilöitä jotka, ja ryhmiä, jotka eivät saa näitä oikeuksia. On myös äh, henkilöitä, jotka ovat sosiaalisesti täysin syrjäytyneitä, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia äh, osallistua meidän oikeusjärjestelmäämme. He tarvitsevat tukea ja turvaa. On indikaattoreita meidän oikeusjärjestelmissään – joita käytetään mittaamiseen ja näitä indikaattoreita. Indikaattorithan viittaavat nimenomaan tähän oikeusjärjestelmään. Meidän tulee huolehtia siitä, että kaikki saavat apua Euroopan unionissa ja Euroopan oikeudellisessa järjestelmässä on mahdollisuuksia suojella kansalaisia eri maista, kansalaisia, jotka ovat sosiaalisesti tai taloudellisesti huonossa asemassa. Kansalainen jostain jäsenvaltiosta, joka elää toisessa maassa, hänen täytyy saada mahdollisuudensa päästä mukaan oikeusjärjestelmään. Hän ei puhu ehkäpä maan kieltä ja häntä on helppo silloin hyväksi käyttää. Minusta meidän pitäisi puhua hyvin konkreettisista toimenpiteistä, joilla me voimme saavuttaa sen, että meidän järjestelmämme toimisi tehokkaammin. Ja ajattelen tässä nyt erityisesti yksittäisten ihmisryhmien suojelua. Jos me emme siinä onnistu, niin meille tulee todella suuria ongelmia. Thank you very much. I think that's actually exactly the kind of... Kiitoksia paljon. Juuri tällaisista asioista keskustelemme yhä enemmän. Ja Lissabonin sopimuksen myötä tässä kehitetään pidemmälle tai nopeammin. Niin. Robert Bergholz Toiseksi viimeinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on sitten minun toinen puheenvuoroni ja olen kiitollinen siitä, että saan sen käyttää. Puheenjohtaja otti esiin kysymyksen, tällaisen arvokysymyksen, johon minun täytyy nyt tarttua liberaalina feministinä. On aivan normaalia, että annetaan puheenvuoro kaksi kertaa, kun nyt on kerran Ruotsin puheenjohtajakausi. Sehän kuuluu ihan asiaan. Okay. No, kiitos, kiitos. Niin, haluaisin kiittää siitä, että puheenjohtaja otti esiin tämän kysymyksen. Tällä on tärkeä merkitys koko EUn tulevaisuudelle se, että meitä on suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia mukana. Naisia täytyy nostaa ja naisten oikeuksia täytyy nostaa niin, että naiset voivat olla mukana poliittisessa työssä. Sen vuoksi meidän täytyy todellakin yrittää saada jäsenvaltiot kannustamaan naisia osallistumaan. Ei ainoastaan sillä tavalla, että meitä olisi 50-50 äh, näillä korkeilla paikoilla. Täytyy huolehtia siitä, että naiset ovat mukana sellaisilla paikoilla, että heillä on merkitystä. Tukholman ohjelmassa on myös asia, jonka haluaisin tässä yhteydessä ottaa esiin. Kysymys on tästä vaikeasta asiasta, nimittäin väkival- naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Mitä me voimme tehdä, että voisimme taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan? Minä tiedän, että tämä, äh, tätä käsitellään EU-tasolla. Ja tämä on äh, suuri asia naisille, kun puhutaan äh, niiden naisten kanssa, jotka ovat joutuneet väkivallan kohteeksi, että he saavat tietää, että he eivät ole yksin ja että yhteiskunta tukee heitä, jotta he pääsisivät pois tästä vaikeasta tilanteesta tilanteesta. Ja kolmas asia tällaisena ajatuksena vielä. Joku puhui täällä siitä, miten tärkeätä on kristillisten arvojen heijastua puheissamme. Mutta onhan kuitenkin tiettyjä uskontoja, joissa naisten oikeuksilla, naisten oikeudet ovat ristiriita näiden uskonnollisten oikeuksien kanssa. Ja silloin minusta meidän täytyy huolehtia siitä, että naisten oikeudet ovat kristillisten arvojen yläpuolella. Euh, Se on ainakin varmaa, että naisten ja miesten tasa-arvo on aivan keskeinen aihe ja olen iloinen siitä, että Espanjan puheenjohtajavaltiona on tehnyt tästä asiasta yksi, yhden prioriteeteistaan puheenjohtajakaudellaan. Uskon, että se tulee jatkamaan juuri teidän mainitsemiemme mainitseminen aiheita. Seuraavaksi edustaja puolesta Rad Grip. Puheenjohtajat, Haluaisin kiittää Ruotsia puheenjohtajana maana kun se on ottanut puheenjohtajakauden aiheekseen Tukholman ohjelman. Se on kahden aikaisemman ohjelman jatkaja ja tarkoittaa uutta pylvästä. Mutta näyttää siltä, että pitäisi olla tietoisia siitä, että se, mikä toisaalta on ikään kuin edistystä, myöskin tämän ohjelman puitteissa, niin muissa asioissa se on rajoite. Jos täytyy sisäistä turvallisuutta tukea ja rakentaa, niin sisäisessä turvallisuudessa on elementtejä, jotka rajoittavat kansalaisvapauksiamme. Jos terrorismin uhka tai kun se kerran on tullut eräänlaiseen arkipäiväisyydeksi Euroopassa, niin opetella asia, vaikka sitten onko biopassi hyvä asia vai rajoite? Tällaisesta klassisesta näkökulmasta koskien kansalaisoikeuksia se on tietysti rajoite, mutta turvallisuuden näkökulmasta, sen turvallisuuden näkökulmasta se on elementti, joka sitten turvallisuutta lisää. Joten jos toisia oikeuksia lisätään, niin toisissa voidaan rakentaa rajoituksia. Mahmuutta tiedän, että Yhtenäistä pakolaispolitiikkaa täytyy ja oikeutta rakentaa, mutta samaan aikaan rakennamme myös turvallista Eurooppaa, koska jos tätä maahanmuuttoprosessia jotenkin hallita, niin sitten tulee paljon ennakoimattomia seurauksia. Itäiset naapurimme tietävät siltä, ja eteläiset naapurimme tietävät, miten vaikeasti tätä prosessia on hallita. En sano, että taistelusta vastaan, mutta hallita. Mutta tehokkainta olisi se, että ne lähteet, joista maahanmuuttoa tulee, että siellä paikan päällä parannettaisiin asioita, että ne maat, joista luonnollista maahanmuuttoa on juuri terveyssyistä, ruoan puutteen tai jopa juomaveden puutteen vuoksi, niin siellä autettaisiin sitten monia maahanmuuttoongelmia. Ei olisi, vaan siellä autetaan, missä konflikteja on. Se on myös tärkeää. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että meillä on naapureita Euroopassa ja Euroopan naapureita. Puola esimerkiksi, on naapurimaa sellaisten maiden kanssa, jotka ovat Schengenin alueessa. Eli Puolaan tuli Schengen-säädökset, toisaalta on helpompi liikkua, mutta on sitten naapureita, valko ja ukrainalaiset, venäläiset sanovat, että te tällaisen uuden esteen rakensitte meille Miten voidaan samanaikaisesti siis rakentaa toisaalta, antaa heille mahdollisuus yhteyksiin näille naapureille ja tällainen, että inhimillisellä tavalla voidaan rajat ylittää ja toisaalta ei sallittaisi sitä, että nämä tendenssit, jotka turvallisuuteen ja Schengenin järjestelmän kunnioittamista, niin niitäkin pitäisi voimassa. Nämä ovat perustavanlaatuisia asioita, koska usein EU-ssa puhutaan asioista, jotka näyttävät meille olennaisilta ja sitten niin kuin sisäisen hyvän puolesta, mutta eihän siellä ole tyhjöitä ulkopuolella. On ihmisiä, jotka haluaisivat samat suhteet kuin meillä EU:ssa on. Ja EU on heille suljettu. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Puoleksi, sanoo puheenjohtaja. Ja nyt voisin antaa puheenvuoron esittelijällemme niin, että hän voi vastata huomioihin ja kysymyksiin ja esittää mahdollisesti pienen yhteenvedon. Merci. Gracias. Gracias. Kiitoksia. Conjunta y gracias a... Kiitoksia kaikille puhujille. Kaiken kaikkien ja haluaisin kiittää Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin, parlamentin jäseniä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun, joka on ollut mielestäni erittäin kiinnostava ja sen toivottavasti tulee olemaan myös hyödyllinen keskustelussa tietenkin tulivat esiin ne, ne elementit, jotka aina vaikuttavat vapauteen, tasa-arvoon, solidaarisuuteen, veljeyteen, oikeuteen, moniarvoisuuteen. Nämähän ovat vapauden järjestyksen perustana. Ne ovat olleet perustana vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen perustamiselle aivan samalla tavalla kuin ne ovat olleet myös taustalla eh, niissä eh, perustuslaillisissa projekteissa, jotka ovat yhtyneet eh, nyt tähän Euroopan unioniin. Euroopan unioni pyrkii olemaan yhteinen nimittäjä näiden perustuslaillisten kokemusten pohjalta, mutta ei se tee näitä yksittäisiä kokemuksia tyhjäkseen eivät jäsenvaltiot mitenkään katoa tässä Euroopan unionissa. He, niiden perustuslait eivät mitenkään tule mitättömäksi Euroopan unionin myötä. Ne oikeudet ja vapaudet, joita valtiot suojelevat omien perustuslakiensa ja sisäisten lakiensa kautta, eivät mitenkään eh, häviä päinvastoin. Ne lisääntyvät ja ne monipuolistuvat. Ja näin ollen ne tulevat parin, ne tekevät meistäkin parempia kansalaisia. Siksi olisi, oli aivan välttämätöntä, että kun viitataan vapauksiin ja vapauksien ilmentymiseen eri puolilla Euroopan unionia, tasa-arvo ja tasa-arvon eri ilmentymät, eri Euroopan unionin valtioissa ja oikeusjärjestelmissä ja perustuslaillisissa kokemuksissa. Nämä kaikki tulevat, oli aivan välttämätöntä, että nämä kaikki näkyivät tässä keskustelussa. Eroja varmasti on, mutta on tärkeää, että nyt olemme käyttäneet kymmenen vuotta alkaen siitä hetkestä, kun aloitimme keskustelut Euroopan unionin uudistamiseksi ja ja sille perustuslaillisen ulottuvuuden antamiseksi. Nyt on saatu aikaan Lissabonin sopimus, joka on melkein jo voimassa. Nyt voimme siirtyä eteenpäin tästä instituutioista keskustelusta ja ottaa käyttöön tämän pienimmän yhteisen nimittäjän oikeuksien ja vapauksien alalla, joka on taattu kaikille jäsen kansalaisille jäsenvaltioissa. Ei, ne vanhat oikeudet ja vapaudet, mitkä oli olemassa, eivät myöskään häviä, vaan, vaan niihin tulee lisää uusi kerrostuma, uusi, uudet, uusia oikeuksia, uusia takeita. Kymmenen vuotta on keskusteltu Lissabonin sopimuksesta. Siitä tuloksena on muun muassa Euroopan perusoikeuskirja. Jossakin oli kansallista vastustusta perusoikeuskirjan mukaan ottamiseksi Lissabonin sopimukseen, mutta tosiasia on, että se on yksi Lissabonin sopimuksen osa-alueista. Se on yksi kolmesta Lissabonin sopimuksen osasta. Meillä on Euroopan unionin perussopimus uudelleen laadittuna sitten sopimus Euroopan unionin toiminnasta ja, ja sitten perusoikeuskirja. Tiedämme, että joitakin kansallisia varaumia on esitetty, mutta perusoikeuskirja kuitenkin muodostaa uuden eettisen sitovan kehyksen, joka tulee muuttamaan kans- käsitystä kansalaisesta. Olen aivan varma, että että tämä horisontti vielä tulee vahvistumaan sitova perusoikeuskirja tulevaisuuden horisontissa tulee varmasti vahvistumaan ja toivon, että, että se tulee toimimaan ikään kuin myönteisen kilpailun herättäjänä ja, ja mallina. Ja tulee lisäämään kansalaisten oikeuksia. Olemme kuunnelleet täällä puheenvuoroja hyvin erilaisista kokemustaustoista. Oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueetkin täytti jo kymmenen vuotta. Se alkoi Amsterdamin sopimuksesta kolmannen pilarin mm, määrittely tapahtui Maastrichtista. Tampereella tehtiin uusia askelia, joita syvennettiin vielä Haagissa ja nyt tämän alan politiikka tulee vielä olemaan laadukkaampaa kun oikeuden ja turvallisuuden vapauden alue ei ole enää hallitusten välistä politiikkaa, vaan Euroopan unionin politiikkaa, josta säätää lakia Euroopan parlamentin käyden vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa. Näin voidaan ottaa käsittelyyn monenlaisia asioita ja haasteita jotka liittyvät vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen ja näin ollen myös Tukholman ohjelmaan. Ja sillä kaikki jäsenvaltiot, demokraattiset valtiot, jotka ovat ylpeitä omasta perustuslaillisesta historiastaan, voivat yhdistää taustansa. Ja voi, nämä valtiot ovat tunnustaneet, että, että ne eivät yksin voi vastata näihin haasteisiin ja näin ollen ja valtiot ovat sitoutuneet puolustamaan kansalaisten oikeuksia ja vapauksia